elinten silpominen on aiheena tänä te- teemapäivänä, joten terve- tervetuloa teille. Sitten Corazza Bild. Euh, Kiitoksia puhemies komission jäsen Fylle. Olen tyytyväinen, että tänään yhdistämme voimamme kautta poliittisten rajojen olemme yksimielisiä. Haluamme lopettaa barbarisen tavan silpoa naisten, tyttöjen sukupuolielimiä. Olen tyytyväinen, että komissio on sitoutunut tiedonannossaan ja muissa toimissaan ja rahoituksen myötä todellakin tekemään asialle jotakin. Kaikki ovat jo maininneet luvut, jotka ovat sydäntä särkeviä, miljoonat koskee, tämä koskee miljoonan tyttöä, siis lapsia. Ja edelleen, niin kuin joku täällä sanoi, näin tapahtuu täällä Euroopassa. Euroopassa. Meillä on puoli miljoonaa naista ja tyttöä Euroopassa, jotka ovat todella uhanalaisia. Meidän pitäisi todellakin käsitellä tätä väkivallan muotona ja lapsien hyvin hyväksikäyttönä ja näin tehdä sen rikosoikeudelliseksi teoksi vetoan jäsenvaltioihin, jotta pitäisivät sukupuolielten silpomista rikoksena ja lisäisivät sekä ennaltaehkäisyä ja oikeustoimia. Sitten tietysti joka kerta kun me puhumme asiasta niin, niin Eurooppa tässä nyt taas aset, äh, latelee omia arvoja eikä noudata toisten perinteitä. Tämä on, asioita ei voida mitenkään näin hyväksyä, koska niin kuin YK on pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi, meidän pitäisi säilyttää parhaat asiat kulttuurista ja jättää huonot asiat pois. Ja jos jätetään nämä huonot asiat sivuun, niin siinä meidän pitää olla vahvoja ja sanoa, että väkivalta ei ole koskaan perusteltua kulttuurin, perinteen, uskonnon kautta. Me emme esitä mitään malleja, vaan me seisomme yleismaailmasta arvojen takana, jotka löytyvät YK peruskirjoista. Ja mielestäni meidän pitäisi olla tässä erittäin tiukkoja. On erittäin tärkeää, että teemme työtä myös kulttuuristen tapojen muuttamiseksi ja tuemme hienoja tiedotuskampanjoita, joita on olemassa monissa kansalaisyhteiskunnissa, omissa maissamme muualla, muualla. Ja pitäisi tehdä myös enemmän työtä ammattilaisten kanssa, koulutuksen, terveysalan, sosiaali puolen kanssa ja pystyä paremmin tunnistamaan riskiryhmät, jotta myös voidaan paremmin auttaa. Puhemies, olen todella sitoutunut myös komission aloittamaan kampanjaan nollatoleranssista, joka kohdistuu naisiin kohdistuvaa silpomista vastaan. Tässä me kaikki teemme samoin ja jatkamme tätä toimintaa myös yhdessä. Kiitoksia. La parole est à Madame Gourmay. Kurmai seuraava. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kansallisviranomaisten ja muiden antamien tietojen perusteella silpomisluvut ovat valtaisia, ei pelkästään jos vain EUn ulkopuolella erityisestikin. Tämä on kaikkein törkein loukkaus naisten ja tyttöjen oikeuksia vastaan, mutta myöskin merkittävä huolen aihe naisten